muutosesityksiä yksi ja kaksi, mutta hyväksyy herra Kosesin muutosehdotuksen kolme. Kiitos. Thank you, colleague. Uh... Kiitoksia teille. Sitten vihreät. Ryhmäpuheenvuoro Philip Lambert. So, pourquoi parlons-nous de ressources?